So, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich bitte doch die Plätze einzunehmen. No niin, hyvät kollegat, pyytäisin teitä istutumaan. Nyt jatkamme koneäänestyksiä kohta 10 esityslistalla – bensiinin ja dieselpolttoaineiden laadusta annetun direktiivin ja uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä annetun direktiivin muuttaminen. Ja kohta 11. Tiettyjen julkisten ja yksityisten hankkeiden ympäristövaikutusten arvioinnista annettu direktiivi, sen muuttaminen. Eli nyt tarvitaan taas kuria äänestysten aikana Pitkät äänestykset ovat edessä. Kaikki kollegat eivät ole vielä saapuneet paikalle, mutta pyytäisin vielä tarkistamaan, että teillä on äänestyskorttinen mukana, koska ilman sitä äänestyksestä ei tule mitään, enkä voi antaa mitään poikkeuslupia äänestää ilman. Nyt ehdottaisin, että alamme todella käsitellä ja äänestää tästä Corin Lepagin mietinnöstä. Ovatko kaikki valmiita? Nyt aloitamme siis. 226 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Trans 17 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Konsolidoitu yhdeksän puolesta vastaa Tyhjää. Hyväksytty. 18 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi, eli otetaan se koneellisesti. 18. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy 29, 19 äänin hyväksytty. 19 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 227 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 228 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 18 puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Konsolidoitu neljä puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu yksi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kompromissi kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksi, neljä, viisi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoit kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 248 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 21 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 7 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarkistetaan koneellisesti. Konsolidoitu 7 Aldella on yksi ääni liikaa äänestyksessä. No niin, tämä on kunnossa, oletko kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hyväksytty. Kaksi viisi seitsemän puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 259, 260, Agri 20 ovat identtisiä. Ne otetaan yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan nämä kolme koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Itra 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan Itra 23. Koneäänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Itra 24 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 262 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Itra 25 puolesta vastaan, tyhjää. Tämä tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Niitä 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta 14 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. No tarkistetaan tämä vielä. Inta 14, koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Inta 15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Inta 16 puolesta. Vastaan tyhjää. Tarkistetaan Inta 16 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 264 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 265 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi, kuusi, viisi. Se otetaan vielä koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. 266 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 268 ja DV18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kaksikymmentäseitsemän seuraavaksi puolesta vastaan tyhjää. No luulen, että se on hyväksytty, mutta tarkistetaan vielä koneellisesti. seitsemän Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hyväksytty. 273 puolesta vastaan. Tyhjä. Hylätty. Tran 21 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 274, 275, Agri 22 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 29 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 30 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 30. Se on esittelijän tarkistus, koneäänestys. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. No, aika selkä tulos. 2, 8, 4, 2, 8, 5, 2, 8, 6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan tämä rypäs koneellisesti. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 287 ja Agri 24 puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. 288, Tran 23 puolesta. Vastaan. EPP ei äänestänyt. Miksi? Tarkistetaan tämä. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 291 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 293 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 294, Agri 25 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 266 puolesta. Puheenjohtaja korjaa 296. 296 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty, eikö niin? Agri 26 raukeaa. 300 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 304 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Konsolidoitu kuusi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tarkistetaan kons 6. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 308 puolesta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 tyhjää, hylätty. 3.13 ja Tran 27 puolesta vastaan. Tyhjää. Ei tullut selväksi. Otetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 3.15 ja Agri 3.1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 317 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 318 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Agri 33 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 335 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 19 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 30 puolesta vastaan tyhjää hylätty. DV20 puolesta vastaan tyhjää. Ei ollut aivan selvä tulos. DV20 koneäänestys. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Kolme neljäkymmentä puolesta. Puheenjohtaja korjaa konsolidoitu viisi puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 340 puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu kakkonen puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Seuraavaksi Agri 40 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 403 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 404 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 44 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. kuusi puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi, joten otetaan 46 koneellisesti. Äänestys alkaa. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten 47 puolesta vastaan. Tyhjää, hyväksytty. No tarkistetaan 47 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? D ryhmällä on yksi ja sen siellä liikaa. Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 43 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 405 ja Agri 43 yhdessä puolesta vastaan tyhjää hylätty. 406 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 48 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 407 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 409 Haluatteko tarkistaa hinta 23? Kyllä. No hyvä. Jos sitä toivotaan, niin tarkistetaan sitten. Hinta 23. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 409 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 49 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 410 ja DV24. Niistä ei äänestetäkään. Hypätäänpä hieman eteenpäin. 418, 419 Agri 45 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Täällä pyydetään tarkistusta. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 424 puolesta vastaan Toistan vielä. 424 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tämä voidaan tarkistaa. Oletteko äänestäneet? Neljä, kaksi, neljä vielä. Oletteko nyt äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Itre 35 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan Itre 35 koneäänestyksellä. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Itre 36 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 421 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Konsolidoitu 10 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 422 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 425 Tran 37 Agri 46 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Agri 47 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 427, Inta 27 yhdessä puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 428 puolesta vastaan, ja hyväksytty. Inta 28 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 29 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. DV27 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 30 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 430 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Inta 31 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 434 DV28 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan tämä 434 ja DV28. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. Kuusikymmentäviisi puolesta, 56 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 439 ja Agri 49 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viisikymmentäseitsemän puolesta vastaan tyhjä hylätty. viisikymmentäkahdeksan tarkistetaan 57. Koneäänestys. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 58 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 59 puolesta. Vastaan otetaan koneäänestyksellä 59. Oletko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 446 puolesta vastaan. Tyhjä hylätty. 60 raukeaa.

Tarkistetaan 451 ja Agri 52 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. Tran 40 puolesta puolesta vastaan tyhjää hylätty. 457 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran 41 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kompromissi 11 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. Seuraavaksi 480 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Ei tullut aivan selväksi. 480 koneellisesti, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 481 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 57 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 482 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Seuraavaksi liitteet 484 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 488, 489 ja Agri 58 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 490 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Neljä yhdeksän kaksi puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kuusi viisi neljä yhdeksän kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Voidaanhan se tarkistaa koneellisesti. Äänestys alkaa. 65493. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 66 ja 491 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Tulos ei ollut selvä. Otetaan koneäänestyksen. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 37 puolesta, 32 vastaan hyväksytty. 496 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan 496. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 6, DV30 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hylätty. 499 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Täällä pyydetään tarkistamaan 499. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hyväksytty. Hyväksytty. Mutta ei se kyllä tullut selväksi, selväksi täältä ylhäältä, koska kovin harvat osallistuivat tähän. Ehkä pitäisi saada hieman kahvia tänne, että saadaan vauhtia tähän toimintaan. 503, 504, 505, ITRE 43 ja AGRI 60 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 506 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 507 ja regi 17 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 508 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 509 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaanpa tämä koneäänestyksenä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Se on hylätty. 70 ja 510 puolesta vastaan. Tyhjää, hylätty. No, tarkistetaan tämä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 7.1 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Ehkä voisimme todella hankkia tänne kahvia. Onnistuisikohan tämä? 5.15 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Tarkistetaan 5.15. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 5.17 raukeaa. 72, DV32, INTA33 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 5.18 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Nyt sitten Inta 1 hinta ykkönen, sivu 40 ainakin minun paperissani. Luetelma kohta. Puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. Tran 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 80 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. vastaan tyhjää hyväksytty. 23 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Agri 2 85 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 86 puheenjohtaja kor, korjaa puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Tarkistetaan 86 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 87 ja Agri 3 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 88 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 91 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 92 ja itre 2 puolesta vastaan tyhjää, hylätty. 94. Tarkistetaan 92 ja ITRE 2 koneäänestyksen. Tämä on hylätty. 94 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. Yksi puolesta vastaan tyhjä hyväksytty. Agri 4 raukeaa. 9.3 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 9.6 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 9.5 puolesta. Vastaan tyhjä hyväksytty. Regi 1 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 98 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 99 puolesta vastaan tyhjää. Ei. Tullut selväksi, joten tarkistetaan se koneellisesti. 99. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. No olihan se aika selkeä tulos. Kaikki eivät äänestää. Itre kolme. vastaan tyhjää hylätty. 100, 101, 102, 103, 104 sekä Agri 7 puolesta. Vastaan tyhjää. Tämäkään ei ole selvää. Otetaan koneäänestys varmuuden vuoksi. Äänestys alkaa. Äänestys päättyy. Hylätty. 108 puolesta. Satakahdeksan puolesta vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. DV4 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tran kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 105 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 111 puolesta. vastaan, tyhjää, hylätty. 112 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 114 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Regi 2 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 116 puolesta vastaan hylätty. DV5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten Girlingin tarkistus 136 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 138. 138 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. Inta kolme puolesta. Vastaan. Tyhjää hylätty. Tarkistetaan Inta kolmonen. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV8 puolesta. Vastaan. Tyhjä. Hyväksytty. 146 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Regi 5 puolesta vastaan tyhjää ei tullut selväksi. Regi 5 koneäänestyksenä. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hylätty. Inta 4 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Inta 5 ran 7 puolesta vastaan tyhjää tulos ei ole selvä. Koneäänestys. Ilta 5 ja Trump 7. Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. Selvästi hylätty. Yksi seitsemän seitsemän puolesta vastaan. Tyhjää. Liian harvat äänestävät, Otetaan tämä koneäänestyksenä. 177. Ovat kaikki äänestäneet. Äänestys päättyy. Hyväksytty. DV10 raukeaa. DV11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Yksi kahdeksan kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan 186 koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty. 187 puolesta. Tyhjää. Hy- hyväksytty. 12 puolesta vastaan. tyhjä Ei tullut selväksi. Koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 13 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty, mutta tarkistetaan koneellisesti, koska ääni ei tullut tarpeeksi. 13. Koneäänestys päättyy. Hyväksytty. Sitten Itre 15, Tran 12, 185 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 202 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. Koneäänestys 202. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hylätty. 203. Panajotov puolesta vastaan. Tyhjää. Hylätty. 204 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. TV13 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. dev 14 puolesta vastaan tyhjää. Ei tullut selväksi. DV14 koneäänestys. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Hyväksytty 206 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 207 ja 8 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itra 18 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 209 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Viimeiselle sivulle sitten regi 11 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Itra 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 224 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 225 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Regi 12 puolesta vastaan tyhjää hylätty. No niin, sitten ensimmäinen koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Oletteko äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, 26 vastaan, yksi tyhjä. Ja sitten toinen koneellinen loppuäänestys. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. 43 puolesta, 26 vastaan, yksi tyhjä. Und die Berichterstatterin, herzlichen Glückwunsch. Lämpimät onnittelut esittelijälle. Nyt hän saakin puheenvuoron. Merci, euh, merci. Kiitoksia, kiitoksia puheenjohtaja. En haluaisin kiittää kollegoita. Haluaisin kiittää tästä kompromissin hengestä, joka on ollut ilmeinen, kun ollaan työstetty tarkistuksia vaikka kaikki eivät tästä puolesta äänestäneetkin, haluaisin kuitenkin kiittää Envi-valiokunnan mm, työryhmää, ALDE-ryhmän työryhmää, jotka ovat tehneet valtavasti töitä. Välillä työ on ollut hieman myöhässä ja vaikeaakin, mutta me jatkamme työtä kompromissin hengessä ja valmistelemme sitten täysistuntoa. Kiitoksia kaikille. Kiitos. Minun puoleltakin vielä hyvät suuret onnittelut koko joukkueelle, työntekijöille. Kerno, joka on tällä työtä johtava, jotka saivat aikaan tämän pitkän äänestysistan. Jetzt geht's weiter mit dem Bericht. Jatketaan kollega Andrea Zanonin mietinnöllä kaikki ovat tervetulleita edelleenkin osallistumaan äänestykseen. Ja muut, sanoisin, että olisi mukava, jos salin palaisi rauha, koska on vaikea muuten äänestää täällä. Aloitamme. Kompromissi kolme. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 111 puolesta ja 112 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan koneellisesti 111 ja 112. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. 34 puolesta, 32 vastaan, hyväksytty. 113 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 114 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 115 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 116 puolesta vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä. 116 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 117 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 118 puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 119 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Tarkistetaan 119 koneäänestyksellä. 119. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 120 puolesta vastaan, tyhjää. Ei aivan selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. 120, anteeksi, 120. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty suurella enemmistöllä. Konsolidoitu kuusi. Puolesta vastaan. Elektronische Tarkistetaan koneäänestyksellä. Vain vihreät äänestyvät. Äänestäkääpä nyt. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kannattaa osallistua. 122 puolesta vastaan. Tarkistetaan tämäkin koneäänestyksellä. Voimme loppuunkin saakka vetää kaikki koneellisesti saada ihmiset äänestämään. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 122 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 123 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 124, 125 ja peti 23 puolesta vastaan tyhjää ei aivan selvää. Äänestetään koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 126. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Peti 22. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran 5. Puolesta. Vastaan. tarkistetaan. Tran 5. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Peti 21. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Nyt konsolidoitu neljä. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 135 puolesta vastaan tyhjää hylätty 16 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 136 kohta kohdalta ensimmäinen osa puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. Toinen osa puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. Konsolidoitu viisi. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 158. Puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 189 puolesta vastaan tyhjää, ei aivan selvää. Äänestetään koneäänestyksellä. 189 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Konsolidoitu seitsemän puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Tarkistetaan. Konsolidoitu seitsemän. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 199. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kompromissi kahdeksan. 199 tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt jatketaan. 222 toinen osa. 222 toinen osa. 222 toinen osa. Arita yksi yksi, kohta viisi. Minulla tämä on sivu 11, en halunnut sanoa tätä, mutta siis 222. 222. Anteeksi, 220. 220. Toinen osa. Puolesta vastaan. Jatketaan. Kompromissi kahdeksan puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu yhdeksän puolesta vastaan tyhjää hyväksyttyä. Tran 13. Minulla sivu 20. Tran 13 puolesta vastaan. Tyhjää. Sekin sokin tarkistetaan Tran 13 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selkeästi hyväksytty. 333 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 334 puolesta vastaan tyhjää. Ei aivan selvää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 335 puolesta vastaan tyhjää, hyväksytty. 34 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 336 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 337 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 339 puolesta, vastaan, tyhjää, ei aivan selvää. 339 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 338 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 340 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 341 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 342 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 343 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hylätty. 344 ja 345 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. 346 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 347 puolesta ja Peti 43 vastaan. Tarkistetaan koneäänestyksellä. 347 ja Peti 43 tarkistetaan koneellisesti. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty selvästi. 348 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan. Emme ole täällä yksimielisiä. 348 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäjät? Äänestys päättyy hylätty. <clears throat> Peti 42, 44. Hän puolesta vastaan tyhjää hyväksy. Tran 14. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 39. Puolesta vastaan tyhjä hyväksytty tarkistetaan. 349. 349. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 350 raukeaa. Konsolidoitu 10 puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. Es geht weiter mit dem Abänderungsantrag. Nyt on vuorossa 411 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 412 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 413 puolesta vastaan, tyhjä, tarkistetaan koneäänestyksellä. 413 tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt 421, 422, 423 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 19 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 44 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 50 puolesta vastaan tyhjää ei aivan selvä. Peti 50 tarkistetaan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 45. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 46. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 424. Puolesta. Vastaan tyhjää. Ei aivan selvää. Tarkistetaan 424 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 425 puolesta vastaan hylätty. 426 puolesta vastaan hyväksytty. 427 ja Peti 52 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 428 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 429 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 430 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 431 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 432 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 433 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 434 ja 435 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 436, 37, 38, 39, 40, samoin kuin Peti 53 yhtenä kokonaisuutena puolesta. Vastaan tyhjää hylätty. Tran 20 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tran 21 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 441 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 442 puolesta tarkistetaan. 442. 442 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 47 <clears throat> puolesta vastaan, tyhjää, hyväksytty. 3, puolesta, vastaan, tyhjää, hyvä, hylätty. 4, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 5, puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 4, puolesta, vastaan. Tyhjää. Ei aivan selvää. 454 tarkistetaan koneellisesti. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten jatketaan liitteellä. 49. Puolesta vastaan tyhjää hylätty. Tarkistetaan. 49 49 koneäänestyksellä. 49. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Peti 54. Puolesta vastaan. Aivan liian harvat äänestivät. Peti 54. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys päättyy. Selkeästi hyväksytty. 4, 5, 6. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 457 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Neljä, viisi, seitsemän tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Kiitos. 50 esittelijältä kolmessa osassa. Ensimmäinen osa. Äänestys alkaa puolesta. Teemme siis tämän koneellisesti suoraan. 51. osa koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on Päättynyt. Hyväksytty. Toinen osa. Myös koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Äänestys, ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja sitten kolmas osa. Myös koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? S on päättynyt. Näin hyväksytty. Ja nyt jatketaan 465 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 466 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 467 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 51 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 468 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 469 puolesta. A. Tarkistetaan 468. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 469 puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Sitten mm, a, tästä pyydetään tarkistusta. 469 äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty samalla enemmistöllä. Sitten jatketaan kompromissilla 11 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Konsolidoitu 12 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi 543. 543 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 544 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 544 tarkistetaan. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Konsolidoitu 13. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Seuraavaksi äänestämme johdantosan kappaleista. Johdantosan kappale 1, peti 1. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 62 puolesta vastaan tyhjää. Ei aivan selvää. Tarkistetaan 62 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selkäsi hyväksytty. Peti kaksi puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 65 puolesta. Vastaan. Tyhjää hyväksytty. 66 puolesta. Vastaan tyhjää hyväksytty. Sitten 67 puolesta vastaan tyhjää. ei vaan selvää. 67 koneäänestyksellä. Äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Selkeästi hyväksytty. Näin raukeaa veti neljä ja vuorossa on Peti 5 puolesta. Peti 5 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 68 ja 69 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 6 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 7 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. En ole vaan varma. Peti seitsemän koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Peti kahdeksan puolesta. Vastaan tyhjää. Hyväksytty. 70 puolesta vastaan, tyhjää, hylätty. Peti yhdeksän puolesta, vastaan, tyhjä, hylätty. 71 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 72 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 73 puolesta, vastaan, tyhjää, hyväksytty. 74 puolesta, vastaan, tyhjää hylätty. 76 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 77 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 78 puolesta vastaan tyhjää. Tämä tarvitaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. 79. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Konsolidoitu yksi, Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 82. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Kaksi, Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 83 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 84 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 11 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 25 puolesta vastaan tyhjää. 85 tarkistetaan koneäänestyksellä. Siis Haben alle abgestimmt? Abstimmung ist geschlossen. Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Ja nyt jatketaan konsolidoidulla kaksi. Puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. 90 puolesta vastaan tyhjää hylätty. 88 puolesta vastaan tyhjää ja aivan selvää. 88 tarvitaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. 89 puolesta vastaan tyhjää hylätty. Kolme puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 13 puolesta vastaan tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Peti 13. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hylätty. Sitten viisi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 14 puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Kuusi puolesta vastaan tyhjää hyväksytty. Peti 15 Peti 15, sitä ei äänestäkään, ei. Tran 1. Tran 1 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 91 puolesta, vastaan, tyhjää, hylätty. 7. Tarkistetaan 91 koneäänestyksellä. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Seitsemän. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. 92. Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Tran kolme Puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei ole aivan selvää. Tarvitaan koneäänestyksellä Tran kolme. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten kahdeksan. Kohta kohdalta kahdessa osassa. Ensimmäinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Toinen osa puolesta. Vastaan. Tyhjää. Hyväksytty. Hetkinen, kärsivällisyyttä tarkistetaan, ettei tehdä mitään virheitä. Dass wir noch in den Sommerferien wieder zurückkommen müssen. Sitten meidät palaamaan tänne takaisin kesälomalta. Hmm? No problem. Okay. stimmen dann weiter ab. Auf der letzten Seite ist es bei... Niin, nyt jatkamme Tran nelosesta. Se on minulla viimeisellä sivulla puolesta. Vastaan. Tyhjää. Ei aivan selvää. Siis tarvitaan koneäänestyksellä Tran 4. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Sitten 10 ja 11 puolesta vastaan, tyhjää hyväksytty. Peti 17 puolesta, vastaan, tyhjää. Tarkistetaan koneäänestyksellä. Peti 17. Ovat kaikki äänestäneet, äänestys päättyy. Hylätty. Ja näin sitten koneäänestykset lopuksi. Ensin äänestys alkaa. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty. Toinen koneäänestys puolesta. Anteeksi, äänestys alkaa tarkoitan. Ovatko kaikki äänestäneet? Äänestys on päättynyt. Hyväksytty myös sulla enemmistöllä. Ja sitten kysyn esittelijältä. Herra Sanoni Joo. Kiitos puheenjohtaja. Kiitoksia. Kiitos myös kollegoille ja varjoesittelijöille ja Emin sihteeristölle ja kaikille niille, jotka ovat olleet mukana työssä. Tässä on tehty hyvää työtä, hyviä kompromisseja ja olemme päässeet sopuun monista asioista, mutta 70 artiklaa ei kuitenkaan näissä olosuhteissa mielessä, mielestäni voi soveltaa, joten menemme täysistuntoon. Okei, okay. damit eh, is... Hyvä. Näin on sitten selvää, että ei ole enää äänestystä neuvotteluvaltuutuksesta. Kuitenkin haluaisin onnitella teitä. Und, äh, ja onnittelen siitä menemme siis tämän kanssa nyt täysistuntoon. Onnittelut vielä kerran valiokunnalle, sihteeristölle, Janolle, myös kaikista paljosta tehdystä työstä. Mehän näemme tänään kaikki iltapäivällä toisemme, kun täällä on terveysministeri. Ne harvat, jotka eivät iltapäivällä voi olla paikalla, heille toivotan hyvää lomaa. Toivon, että akut latautuvat ja energia uudistuu. Ja nyt toivon, että kaikki myös nautitte kesästä. Koordinaattorien kokous alkaa kello 11.30. 11.30.